nyt on tekemässä paljon töitä, muun muassa maahanmuuttajiin liittyen, mutta varsinaista koronasaniteeria ei ole toteutettu, mutta EU ei ole nyt pyrkinyt toiminu, toimia Malina, Malissa, Nicaraguassa, Afganistanissa tai muualla, missä todellakin apua olisi kaivattu. Kymmenen vuosien aikana näin on tehty. Mutta 15 miljardia euroa, siis 15 miljardia euroa ohjataan nyt koronavastaiseen taisteluun pohjattomassa kaivossa Afrikassa, mutta Italia, Espanja, Ranska, siellä koronaongelmat ovat äärimmäisen suuret, mutta mitä komissio tekee, ei juuri mitään. Ja jos katsotaan Flanderia, 6 miljoonaa euroa on meillä tarjolla tähän taisteluun. Eurokratiahan tarkoittaa käytännössä juuri tätä. Eli eliitti kyllä vetoaa tähän humanitaariseen tilanteeseen, mutta mitään ei tapahdu silloin, kun pandemia iskee jossain päin maailmaa. Siinä kaikki, kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Deman. Seuraavana edustaja Van Overtfeld, puolitoista minuuttia. Herra puhemies, hyvät kollegat, me todellakin olemme täällä tukemassa sairaanhoitohenkilökuntaa, omaisia, menehtyneitä, jotka ovat kärsineet tästä pandemiasta. Tällä pandemialla tulee olemaan myöskin suuria taloudellisia vaikutuksia. Tämä on jopa pahempi kuin talouskriisi aikanaan ja onkin selvää, että valtioiden pitää tehdä kaikkensa, jotta taloudellinen elpyminen voidaan toteuttaa. Mutta se tulee olemaan hankala tehtävä. Meidän täytyy vaalia tasapainoa. Yhtäältä otettava terveydenhuoltokysymykset huomioon, mutta toisaalta muistaen, että meidän täytyy tarjota myös hyvinvointia ja työpaikkoja. Nyt, jos koskaan, täytyy tarkastella myöskin näitä suuria hankkeita. Me tarvitsemme kestävää siirtymistä, panostettava kilpailukykyyn, kestävää innovointia Eli tässä täytyy huomioida juuri tämä tilanne, kun elpymisen tielle halutaan päästä. Euroryhmän paketti tarjoaa tukea tähän, mutta kuitenkin EKP on tässä keskeinen toimija, kuten tähänkin asti. Hyvät kollegat, minä vetoan solidaarisuuden puoleen. Jäsenvaltioiden ja alueiden pitää olla solidaarisia. Varojen pitää mennä sinne, missä niitä kaivataan, ja niitä pitää käyttää myöskin oikealla tavalla. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Overtfeld. Seuraavana edustaja Daily, yksi minuutti. Tietenkään EU ei aiheuttanut virusta, mutta se, että neoliberaali kapitalismi on valloillaan, niin se on johtanut siihen, että mitään ei ole juurikaan saatu aikaiseksi. Tuhoja on syntynyt, työntekijät menettävät työpaikkoja, suojavälineitä ei ole tarjolla. ECMC ei voi tehdä työtään kuten toivotaan. Tämä on johtanut näihin tuhoisiin tuloksiin. Sääntöjä olisi pitänyt rukata ainakin määräaikaisesti, mutta ei tehty. Nyt on toimittu, mutta ei solidaarisuuden hengessä. On tietenkin selvää, että jossain vaiheessa kansalaiset maksavat laskun ja se tarkoittaa EUn loppua. Me tarvitsemme todellista muutosta, me tarvitsemme velkojen nollaamista, meidän on leikattava sotilasinvestoinnit. Meidän täytyy varmistaa, että toimimme, kun kerran vetoamme solidaarisuuteen. Miksi emme auttaneet Kreikan saarilla olevia maahanmuuttajia ja pakolaisia. Eivät kiinalaiset vesitä EUn pohjaa, vaan me itse sen teemme. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Daily. Seuraavana edustaja Kaspari, kaksi minuuttia. Auch wenn es schneller mehr hätte. Vaikkakin nopeammin olisi voitu saada jotain aikaiseksi, niin täytyy muistaa, että solidaarisuutta on kyllä ollut nähtävissä jäsenvaltioiden välillä. Mutta meidän täytyy pohtia myöskin sitä, että joissakin jäsenvaltioissa poliittiset päättäjät antavat ymmärtää, että Kiina ja Venäjä ottavat enemmän kuin EU ja jäsenvaltiot. Kyllä meidän täytyy muistuttaa kaikkea siitä, että solidaarisuutta on nähtävissä. Meillä on olemassa hengityslaitteita, suojavarusteita, lääkäreitä, miljardeja euroja ja yhdessä meidän pitäisi toimia näiden väärien uutisten kitkemiseksi, joita kyllä viljellään erinäisistä maista käsin. Ja täällä Euroopan parlamentissa meidän ei pitäisi jää lähteä taas tukkanuotta sille. Jotkut vaativat sitä, että joistakin maista saadaan ehdoittaa rahaa, toiset taas pelkäävät eräänlaista troikkaa Troikka kakkosta, joka sanelee, miten pitäisi toimia, mutta jos talousarvion puitteissa, eli toimielin sääntöjen mukaisesti, lähdemme elvyttämisen tielle ja taloutta elvyttämään, niin se olisi yhteinen hanke. Ja se tarkoittaisi sitä, että ketään ei, kukaan ei jäisi jalkoihin, vaan että me yhdessä sopisimme yhteisestä lähestymistavasta ja se olisi järkevää, koska näin voisimme varmistaa, että kansalliset toimet eivät olisi täysin ristiriitaisia suhteessa naapurivaltion toimiin. Ja toisaalta taas täytyy muistaa, että meidän täytyy suojella kansalaisia jatkossakin, mutta pikaisesti mahdollisimman paljon kansalaisten vapautta olisi tarjottava ja palautettava. Se voisi tarkoittaa myöskin tällaista vaatimaamme sovellusta kännyköihin ja meidän täytyy varmistaa, että se on Euroopan laajuisesti johdonmukainen ja yhteen sopiva eri järjestelmiin, jotta rajat ylittävä tietojen siirtyminen toteutuu. Ja jos päätämme, että tietoja tallennetaan hajautetusti, niin se ei tarkoita sitä, että Google tai muut voisivat päästä näihin tietoihin käsiksi, vaan että demokraattisesti valitut tahot, kuten komission jäsenvaltioiden hallitukset tästä vastaavat. Ne pystyvät hoitamaan tämän asian paremmin kuin jotkut yritykset. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Kaspari. Seuraavana edustaja Larura Tuu, puolitoista minuuttia. Rova von der Leyen, Pedro eh, Sanchez eh, on oikeassa ja te olette oikeassa, kun vaaditte eh, tällaista Marshall-suunnitelmaa. Se oli aikoinaan neljä prosenttia kyseisten valtioiden BKTstä. Neljä prosenttia. Nyt yksikään maa ei voi huolehtia tästä yksin. Ja jos elvytyssuunnitelma perustuu velkarahaan, se on liian heikko. Nyt tarvitaan Eurooppaa ja nyt kun ajatellaan Yhdysvaltoja aikoinaan, Roosevelt kolminkertaisti muutamassa vuodessa liittovaltion budjetin, koska halusi luoda työpaikkoja. Kuitenkin hän loi uusia tulonlähteitä, muun muassa liittovaltion liikevoittoveron ja hän verotti kaikkein rikkaimpia ja hänen elvytyssuunnitelmansa äh, oli niin massiivinen, että näistä veroista alkoi tulla tuloja ja ää, äh, tilanne elpyi. Kun minä olin lapsi, ää, äh, liikevoittovero oli 40 prosenttia Euroopassa, nyt se on 20, se on siis äh, puoliintunut. Tarvitaan äh, äh, todella kunnollista liikevoiton verotusta, samoin tarvitaan omia varoja. Kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, tarvitaan toimia Eh, joista kaikki voivat sopia yhdessä. Arvoisa von der Leyen, toimikaa kuten Roosevelt, toimikaa työpaikkojen ja ilmaston puolesta. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Verhofstadt, kaksi minuuttia. Kiitos. Haluaisin komission puheenjohtajalle lähettää viestin Rova von der Leyen, mutta eipä ole enää paikalla. Miksi? Koska luulenpa, että ihan oikein hän puhui velvollisuuksista, joita henkilöstö tekee, mutta me poliitikot, olemmeko selviytyneet velvollisuuksista, me enpä ole ihan varma, koska nyt on jo viikkoja kulunut keskustellen eurooppalaisesta Marshan suunnitelmasta. Minä kysyn, mitä komissio odottelee? Miksi hän nyt voi esittää tällaista miljoona mittaista jälleenrakennussuunnitelmaa. Neuvostokan odottelee. No sitten kahdeksan vuotta voi odottella, kuten pankkiunionin kohdalla, eikä vieläkään sitä ole. Euroopan neuvosto pelaa pingpongia. Helmikuussa Eurooppa-ryhmässä ei edes pystytty sopimaan suunnitelma. Sitten Euroopan neuvostossa maaliskuussa oli sitten euroryhmään ja sitten pari päivää sitten euroryhmässä ei sovittu siitä osasta. Ja se meni jälleen Eurooppa-neuvostoon. Minun viestini komissiolle on, tämän on loputtava. Teillä on aloiteoikeus. Kantakaa vastuunne ja esittäkää se, mitä koko täysistunto haluaa, biljona mittaista jälleenrakennus- ja elvyttämissuunnitelma, joka ei perustu yhteisvastuullisemmin tai jäsenvaltioihin, kaikki ovat alijäämäisiä budjetilla, vaan nimenomaan omiin varoihin perustuen. Nyt on historian hetki tullut Euroopan komissiolle. Me tarvitsemme Delorin kaltaista aloitetta. Muistatteko Delorin? Silloin oli iso kriisi, taloudellinen taantuma ja hän loi sisämarkkinat ja niin päästiin kriisistä. Ja nyt sitä tarvitaan nytkin Euroopan komissio täytyy toimia eikä jäädä odottelemaan Euroopan neuvoston tulosta, kun ei siellä mitään päätetä kuitenkaan ensi viikollakaan. Paljon kiitoksia edustaja Verhofstadt. Seuraavana edustaja Beck, kolme ja puoli minuuttia. Herra puhemies, arvoisat kollegat, Ludwig 16 oli metsästämässä, kun lähetti, kertoi hänelle nousevasta linnoituksen kohdistuvasta hyökkäyksestä. Tämä on mellakka, hän sanoi, kuningas sanoi. Ei, ei, se on vallankumous. Ludwig siis metsästi, me keskustelemme tammikuussa vihreän kehityksen sopimuksesta, ilmaston pelastamisesta, Euroopan tulevaisuudesta, huhtikta, helmikuussa vielä kolmannesta sukupuolesta, ihmisoikeuksista Madagaskarissa ja Helmikuussa Madridissa huippuvirkamies ilmoitti, että koronatapauksia tulee olemaan ehkä kourallisen verran turvapaikat maailmassa, ilmastohätätapaus, sukupuolivouhotus, nämä ovat vain oire itsetietoisuuden osoittamisen vaikeuden kohtaamisen neuroottisesta välttelystä ja tajuttoman potilaan kaikkivoipaisuus kuvitelmasta. Eurooppa pakenee siis sairauteen. Koronakriisi on osoittanut sen, että Eurooppa on sairastunut ja tästäpä syystä vielä alttiimpi uusille sairauksille. Suhteellisesti Euroopassa kuolee enemmän ihmisiä kuin muualla euromaailmassa. Japani, Taivan, Etelä-Korea, vaikkakin lähellä tautipesäkettä, niin päättivät hyvin nopeasti rajojen sulkemisesta, hengityssuojaimen käyttöönotosta, testeistä. Näin ihmishenkiä menetettiin vähemmän ja taloudelliset seuraukset olivat pienemmät. Ja näin tehtiin myös Länsi-Itä-Euroopassa, koska Viktor Orban ja muut katsoivat omaan maan eikä niinkään koko maailman suuntaan. Länsi-Eurooppa ei onnistunut hyväksymään näitä varoittavia sanoja. Rajoja ei suljettu, turvaasusteita ei hankittu, työ, vierastyöntekijöitä, maahanmuuttajat saivat tulla Euroopan alueelle ilman testauksia. Entäs nytten? Ministerit eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä, mutta he tietävät vain sen, että nyt tarvitaan enemmän Eurooppaa. Mutta miksi? Nyt tarvitaan todellakin harmonisointua toimintaa. Meidän pitäisi panostaa työttömyysturvaan ja talletussuojaan. Meidän tulisi katsoa tur- verotuskysymyksiä. Mutta miksi? Jokaisen pitäisi vastata kaikin mahdollisin keinoin. Ja EU, Euroopan keskuspankin pitäisi vain painaa lisää rahaa, kun sitä tarvitaan. Mutta tämä on järjetöntä. Harmonisointi ei tarkoita optimointia, velkojen yhteisöllistämistä ja rahan painaminen ei tarkoita sitä, että me rikastumme. No mitenkäs konkurssi iskee? Hemingway sanoi, että Rahat loppuvat kahdella tavalla. Ensin hitaasti ja sitten yksi kaksi yllättäen. No mitenkäs sitten tervehtyy? Ei sillä, että sairastuu lisää esimerkiksi kuten sopulit tekevät hyppäämällä kalliojyrkänteeltä, vaan että me hoidamme omaa puutarhaa viljelemällä sitä, emmekä vain panosta siihen, että viljelisimme yhteismaata. Kiitoksia. Kiitokset seuraavana edustaja Epping. Kiitoksia herra puhemies. Me olemme nähneet, mitä on sanottu joukkovelkakirja kysymyksestä. Mutta minä en tässä syytä eurooppalaisia, alankomaalaisia, saksalaisia, italialaisia, espanjalaisia. Me olemme kaikki syy, syypäänä euroalueella, sillä euroalueen ongelmana on juuri euro. Arvoisa edustaja Verhofstadt, yhtenäisvaluutta ei johda yhtenäisyyteen. Päinvastoin, tämä on illuisio. Tällaista yhteisvaluutta-aluetta ei ole koskaan nähty missään. Ja mitä tästä kaikesta syntyy? Sekaannusta kaikka, kaikkialla. Vihaa, katkeruutta. Kollega Verhofstadt vaatii täällä eurooppalaista veroa. No hänelle voin sanoa, että jos sille tielle lähdetään, niin kaikki romahtaa. Sitten tämä kollega Bekin mainitsemme jyrkäne on edessämme. Meidän täytyy katsoa pohjoisen ja edellä, etelän välistä kuilua. Sitä ei voida enää kuroa umpoon. Portugalin pormestari, pääministeri ilmoitti, ettei hän tule osallistumaan enää tähän yhteiseen päätöksentekomenettelyyn. Olen tyytyväinen tähän ehdotukseen, mutta minä näen vain sen, että velkaa otetaan velan päälle. Tämä ei voi jatkua näin. Mehän tiedämme, mihin tämä johtaa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia edustaja Epping. Seuraavana edustaja Wallis, yksi minuutti. Kiitos puhemies COVID-19 on äh, nyt äh, nostanut esiin epätasa-arvon. Von der Leyen sanoi, että pelkkä anteeksipyyntö ei riitä. Meidän täytyy myös muuttaa toimintaamme. Kaikki avaintyöntekijät, kuten bussikuskit äh, ja kaupan kassat ja sairaanhoitajat, miten me korvaamme heille sen, että he ovat olleet, saaneet aivan liian vähän palkkaa vuosien vuosien ajan. Ja nytkö sitten korvaamme tämän takautuvasti? Me emme ole säästyneet koronalta, emme missään, mutta nyt sitten solidaarisuudesta on paljon puhetta, mutta ei niinkään tekoja. Esimerkiksi Saksa vaan sulkee oven nenän edestä. Nyt halutaan lisää valtaa. Euroalueen on sanottava hyvästi, että nyky, nykyisen kaltaiselle toiminnalleen. Tämä tekstinne on pelkkää propagandaa. Me olemme ainoat aikuiset tässä salissa. Dank, Paljon kiitoksia edustaja Wallis. Seuraavan edustaja Deli, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Euroopan unionin historia sektori ei ole nähnyt tällaista kriisiä, joka meillä nyt on käsissämme. Näin paljon kuolonuhreja ei tällaista ole koskaan tapahtunut. Ja me joudumme nyt muuttamaan tottumuksemme ja tapojamme, hiljentämään elämäntapaamme ja olemaan kaukana rakkaistamme, vaikka he ehkä eniten just juuri nyt meitä tarvitsisivat. Nyt me tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa niin, että voidaan puuttua COVID-19-kriisiin. Vaikuttaa siltä, että kun on kyse näin traagisestakin asiasta, niin ei edes tässäkään voida luopua iskemästä kansallisiin hallituksiin ja väittää, että he ovat keskittymässä parlamentin toiminnan, ovat autotäärisiä ja niin edelleen. Ja kuitenkin Unkarin parlamentti toimii täysimittaisesti, Euroopan parlamentti sen sijaan ei toimi täysimittaisesti. On nähty, että 90 prosenttia parlamentin jäsenistä ei voi osallistua täysistuntoihin, eivätkä tuoda esille kantaansa. Unkarin hallitus toimii niin kuin Unkarin perustuslaki edellyttää. Eli täytyy suojella kansalaisia ja helpottaa paineita talouteen. Hallitus on saanut oikeudellisen valtuutuksen parlamentilta ja perustuslakituomioistuimelta puolestaan valvoo toimintaa. Näitä aiheita ei pitäisi nyt nostaa esille. Nyt pitää käsitellä kriisiä. Ja meidän täytyy miettiä sitä, miten me voimme tarjota apua kaiken haavoittuvimmille. Kiitokset edustaja Deli. Seuraavana edustaja Regna, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Siis Paljon kiitoksia. Kiitokset kaikille niille, jotka taistelevat tätä pandemiaa vastaan, kuten Esere Langin sisko, ne, jotka varmistavat, että perustoiminnot toimivat. 75 prosenttia näistä tehtävistä hoidetaan naisten toimista. 75 prosenttia. Kyse on järjestelmän kannalta relevantteja, vaikka niitä ei pidetäkään tärkeinä aikanaan. Mutta ne, jotka jäävät nyt kotiin, joutuvat monesti kotiväkivallan uhreiksi. Me tarvitsemme nopeita, järkeviä toimia, jotka voidaan ottaa välittömästi käyttöön ja jotka myöskin suojelevat lapsia ja naisia kotiväkivallalta. Monet joutuvat tekemään työtä, lapset ovat kotona, joutuvat opettamaan samanaikaisesti, mutta nyt meidän täytyy vain varmistaa, että nämä käytännönläheiset ongelmat, jotka liittyvät sosiaaliseen epä turvattomuuden tunteeseen, saa saadaan hoidettua ja että me otamme siihen liittyviä toimia käyttöön. Tämä kriisi on siis niin sanotusti naispainotteinen. Mutta olemme myöskin kuulleet, että vaikka on päästy eteenpäin tasa-arvon taholla, niin tämä kriisi johtaa näiden edistysaskeleiden menettämiseen. Kriisejä on ollut, pankkeja on pelostettu, nyt täytyy pelastaa muita reaalitaloutta ja ehkäpä eurojoukkovelkakirjojen avulla näin päästään eteenpäin. Me tarvitsemme etenemistä yksissä tuumin ja solidaarisuutta. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavana edustaja Pakasou Urtundua, olkaa hyvä. Kiitos puhemies täällä. Pyydettiin anteeksi. Täällä on puhuttu myös äh, uhreista ja sankareista. Näin täytyykin tehdä. Nyt Euroopan parlamentin on noustava ja annettava vastauksia. Tämä on välttämätöntä. Me olemme liian pieniä, liian haavoittuvaisia yksin. Meidän on toimittava yhdessä. Euroopan unioni nousi sodasta, sodan kauhuista. Meidän isämme ja isoisämme perustivat nämä toimielimet ja tämän parlamentin ulkopuolella on voimia, jotka voisivat hyötyä heikkoudestamme, jos emme yhdistä yhdistää voimiamme, jos lähdemme egoismin, nationalismin ja valheen tielle. Meidän on vaadittava hyvin paljon. Meidän on vaadittava, että kaikkia mekanismeja käytetään, kaikkia, jotka voivat auttaa terveyskriisistä pääsemisessä ja perheiden tukemisessa. Meidän on väsymättä huolehdittava kansalaisistamme, meidän on pelastettava heidän henkensä, heidän työpaikkansa ja heidän tulevaisuutensa, erityisesti kaikkein nuorimpien tulevaisuus. Komission puheenjohtaja puhui toimista, niin euroryhmä toimii, mutta ei tämä riitä Nämä haasteet ovat aivan valtavia. Tätä varten tarvitaan valtava jälleenrakennussuunnitelma taloudelle äh, ja meidän on osarahoituksesta hoidettava nykyvälineiden käyttö, mutta tarvitaan myös jälleenrakennuspondeja äh, me emme voi jättää tätä tekemättä. Nyt on aika toimia aivan epäilemättä, toimia tavalla, joka osoittaa, että Eurooppa äh, huolehtii kokona, koko Euroopasta, että jäsenvaltiot eivät vain näe äh, äh, vedä kotiin päin. Meidän isämme ja isoisämme perustivat nämä toimielimet. Monet heistä menettävät nyt henkensä ja eurooppalaisina meidän huolehdittava siitä, että tällaista ei pääse koskaan enää tapahtumaan tulevaisuudessa, ettemme tarvitsisi näitä sankareita, ettei meidän tulisi itkeä uhreja että näin ei koskaan enää tapahdu. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Koiking, yksi minuutti. Vielen dank. Paljon kiitoksia. Alkuun saanen painokkaasti todeta, että mielessäni ovat monet uhrit ja kiitän kaikkia ihmisiä auttavia tahoja. Sitten siihen, mistä aiomme äänestää. Minä äänestän tätä vastaan jos ajattelen Puolan presidenttivaaleja, Unkarin tilannetta, abortteja, ne eivät kuulu tähän. Me tarvitsemme koronataisteluun liittyviä instrumentteja. Tämä on liian tärkeä asia unohtaaksemme sen. Muihin asioihin voidaan palata tuonempana mutta meidän ei pitäisi katsoa menneisyyteen vain tulevaisuuteen, varsinkin kriisin aikana. Meidän täytyy katsoa, kenelle annetaan rahaa, ketä autetaan. Me tarvitsemme uusia rakennuspalikoita. Meidän täytyy auttaa perheitä, jotka ovat joutuneet unholaan. Meidän täytyisi lisätä ö, lapsiperheille tarjottavaa tukea, saatava sitä kautta ihmisille siis rahaa ja vauhtia talouden rattaisiin. Ja vielä kerran kiitokset kaikille. Valitettavasti tämä yksi minuutti ei riitä kovinkaan pitkän viestin välittämisen. Kiitoksia. Kiitokset, edustaja Goikin. Niin, me emme ole päättäneet tästä minuutin puheenvuorostanne, vaan teidän ryhmänne on varannut teille tämän minuutin. Kiitoksia ja seuraavan edustaja Pereira, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, me olemme nyt kirjoittamassa historiaa, josta lapset ja opiskelijat kirjoista lukevat myöhemmin. Nyt Euroopan manner vaikuttaa kovin heikolta, haavoittuvalta ja hauralta, uhatulta, kun on kansallismielisyyttä. Mikä on perintömme, unioni vai jakolinjat, byrokraattinen koneisto vai toivonkipinä? tuleeko pohjoisen klubi, Baltit, Slaavit ja Etelä. Ei meillä on globaaleja haasteita käsissämme, mutta virus ylittää rajoja. Sitten meillä on Yhdysvallat, joka on uudelleen miettimässä vuosikymmeniä jatkuneita siteitä. Kiina on oma kysymyksensä myös talouden kannalta. Toisin sanoen, Miksi emme voi nyt yhdistää voimiamme tässä maailmassa, kun on niin paljon epävarmuutta, ja tämä on nyt kaikki suurin epävarmuus tällä hetkellä. Onko tämä todellakin parasta, mitä voimme tarjoa, jakolinjoja keskuudessamme? Todellakin, täällä on todettu hyvin, että me olemme kaikki samassa veneessä, Ja jos me vain haalimme omaa osuuttamme, niin se ei pelasta meitä eikä ketään muutakaan. Yksilöinä me olemme heikkoja, haavoittuvia, hauraina, mutta osana suurempaa puuta oksenallamme vahvoja. Euroopan paras paikka maailmassa elää. Meidän täytyy tukea niitä, jotka eniten tarvitsevat tukeamme. Nuoret, työttömät, vanhukset, ne, jotka nyt tekevät työtä, jotta yritykset pysyvät pystyssä. Meidän täytyy nyt levittää ja rakentaa toivoa. Ei saa käydä niin, että Euroopasta tulee jälleen uusi uuri. Kiitokset edustaja Pereira. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Silva Pereira. Mikro. Kiitoksia puhemies. Obrigado, president. Kiitos puhemies. Euroopan äh, taloudessa tällä hetkellä vallitsee kaikkialla hyvin suuri pelko. Tämä on ikään kuin tällainen tsunamivaroitus. Talouselämä on halvaantunut, mutta nämä ovat vasta ensimmäisiä merkkejä valtavasta aallosta, joka on tulossa – yritykset, työpaikat, perheet, jopa koko Eurooppa-hanke ovat vaarassa ja tätä varten tarvitaan vahvaa välitöntä vastausta Euroopan tasolla. Euroopan parlamentti toimii nyt vastuullisesti ja antaa yhtenäisen vastauksen yhteisen päätöslauselmaesityksensä kautta mutta meillä on hyvin selkeä viesti komissiolle ja neuvostolle erityisesti niille jäsenvaltioille, jotka ovat estäneet solidaarisen vastauksen tarvitaan merkittävä talouspelastuspaketti, joka on kyllin suuri. Ja tätä varten tarvitaan myös monivuotinen rahoituskehys, jota ei leikata, vaan jossa on enemmän omia varoja. Me puolustamme pelastus rahastoa, joka taataan EU-talousvalvonnan arviosta, jottei synny uutta valtionvelkakriisiä. Euroopan parlamentti on kansan puhetorvi. Me olemme kansan edustajia. Ei saa olla niin, että kansallinen egoismi, itsekkyys estää Euroopan. Nyt on kuunneltava kansalaisia. Kiitokset. Seuraavana edustaja Knotek, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair, for the floor and Mr. Schiff. Kiitokset herra puhemies ja kiitokset komission jäsenen Sefcovicille hänen läsnäolostaan. Ensinnäkin haluan esittää kunnioitukseni kaikille niille, jotka ovat taistelemassa tätä kriisiä vastaan. Alkuun haluaisin tukea sitä, mitä on ehdotettu komission puolelta pakettiin liittyen. Se hyväksyttiin nopeasti parlamentin regivaliokunnan suositusten pohjalta. Siinä otetaan huomioon kansalaisten todelliset tarpeen. Kiitokset tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Toisaalta taas haluaisin kiinnittää huomionne pariinkin hyvään mahdollisuuden, jotka tarjoutuvat covidin myötä. Teollisuusala on joutunut melkoisen myllerryksen keskelle Covid-kriisin negatiivisia vaikutuksia on leikattava. Tämä ei välttämättä onnistu kovinkaan helposti, kun pitää ottaa huomioon matkailun ja hiilestä riippuvuuden. Energia-alan on selviydyttävä tästä kriisistä ja meidän täytyy varmistaa myöskin, että tämä ala on mukana toimissa, jotta voimme ilmasto-ongelmista selviytyä. Mutta meidän täytyy myöskin katsoa EMS-järjestelmä, joka on ollut käytössämme. Jos näin toimisimme, näin voisimme säilyttää työpaikkoja ja vähentää energiaköyhyyttä. Se vakuuttaisi alueita ja yrityksiä, jotka ovat kärsineet ilmastonmuutossiirtymästä. Ja me uskomme, että tätä tulisi kunnioittaa. Ja saanen myöskin kiinnittää huomionne EUn menneisyyteen. Matkailulla on ollut keskeinen merkitys, mutta muillakin, varsinkin terveydenhuollon näkökulmasta katsottuna. Ongelmia on ollut ja nyt jos koskaan se tarvitsee suurta vahvaa tukea ja komission tukea ja aloitteita tähän liittyen nyt kaivataan hyvinkin kipeästi. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Knotek. Seuraavana edustaja Fidanza. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Emme selvä kriisistä pelkästään krokotiilikyynelin kakkosvaiheessa. Meidän täytyy miettiä painopisteitä ja välittömästi puuttua niihin. Se, että ensimmäisessä vaiheessakin nähtiin, kun ajateltiin, että COVID-19 olisi vain Italian ongelman mukaan. Ja nyt tarvitaan joustoa myös kirjanpidossa, rakennerahastoissa, keskuspankin täytyy myös ryhtyä toimimaan ja parempi myöhemmin kuin milloinkaan. Ehkä Euroopassa neuvostossa saadaan jotain aikaan. Sanoin selvään, että tämä koskaan sekä jälleenrakennuspankkia että keskuspankin toimintaa. Me emme luota siihen kuitenkin. Meidän täytyy nyt saada liikkeelle likvidia rahaa ja ei uusia velvollisuuksia vihreän kehityksen suunnitelman myötä yrityksille. Ja kyllä vain hyville investoinneille ja me haluamme, että puolustetaan myös rajoja, koska vaikka olemmekin eurooppalaisia kotona, ei voida hyväksyä, että kansalaisjärjestöt pelkästään toimivat edelleen välimerellä. Paljon kiitoksia edustaja Fidanza. Seuraavana edustaja Peters, kaksi minuuttia. Thank you all. Kiitoksia puhemies, parhaat kollegat. Nyt Euroopalla on edessään suurin kriisi toisen maailmansodan jälkeen. Tuhannet äh, ihmiset äh, kuolevat äh, päivittäin sairaaloissa, hoitokodeissa tai kodeissaan koronavirukseen. Ihmiset eivät ymmärrä, solidaarisuuden puutetta jäsenvaltioiden välillä. Ihmiset eivät ymmärrä, miksi EU ei anna vahvempaa vastausta. Tänään ja huomenna Euroopan parlamentti voi osoittaa kansalaisille, että me puutumme tähän kriisiin yhdessä ja voimakkaasti. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman suuri enemmistö parlamentissa antaa tukensa yhteiselle päätöslausumaesitykselle. Me tuemme sitä täysin ja kyllä kriisiin on vastattava yhdessä ja terveydenhoitoalalla on toimittava enemmän yhdessä. Yrityksemme, PK-yrityksemme, itsenäiset ammattiharjoittajat, maanviljelijät tarvitsevat tukeamme ja meidän on taattava EU-talousarviosta Ähm, koronakriisirahasto ja meidän on ajettava vihreän kehityksen ohjelmaa eteenpäin kiertotaloutta ja ekologisesti ja taloudellisesti kestävää maataloutta samoin. Toivon puhemies, parhaat kollegat, että tämän keskustelun jälkeen ja sitten kun tarkistuksista on äänestetty, paitsi hyväksytään tämä päätöslauselma, niin parlamentti, neuvosto ja komissio myös toteuttavat sen kaikkien Euroopan kansalaisten ja Euroopan unionin puolesta. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Peters. Seuraavana edustaja Sporek puolitoista minuuttia. nadal musimy przypominać że prawa człowieka są fundamentem naszej wspólnoty. Kiitoksia, herra puhemies. Ihmisoikeudet ovat yksi perusoikeuksista. Ja meidän täytyy tällaisina aikoina aina pitää kirkkaana mielessä ihmisoikeudet. Ihmiset menettävät työpaikansa, tulonsa, ihmiset taistelevat kunnioitettavasti näinä kriisin aikana ja jotkut vain yrittävät tehdä kaikkensa demokratian ja ihmisoikeuksien polkemiseksi. Jos ajatellaan Orbanin toimia LGBTI-ihmisten suhteen ja naisten suhteen, niin kyllä meidän on reagoitava tähän, varsinkin kriisin aikoina. Me olemme nähneet, että naiset eivät voi saada itselleen ehkäisyvälineitä käyttöönsä, koulussa ei ole tarjolla seksuaalivalistusta. Meidän täytyy myöskin muistaa, mikä vastuumme näinä aikoinakin on. Kyse on perusarvoista ja aborttioikeuden polkeminen koskettaa juuri niitä, jotka ovat muutenkin jo hankalamassa asiamassa, ovat köyhiä, asuvat maaseudulla, ovat työttömiä. Onkin erittäin tärkeää, että joka ikisen kansalaisen oikeuksia kunnioitetaan, riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa nämä asuvat. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Spurek. Seuraavan edustajan Pislaru, kaksi minuuttia. Uh, thank you, Kiitos puhemies. Me olemme nyt, nyt hetkessä, jossa paljon puhutaan solidaarisuudesta, mutta ikävä kyllä solidaarisuusperiaate edellyttää kohentamista. Ei se saa olla pelkkää retoriikkaa. Kyse on pääsiäisen hengessäkin siitä, että todella kannetaan huolta toinen toisistamme – solidaarisuutta on pienissä yhteisöissämme, kotopuolessa sitä tarvitaan myös maittemme osien kesken ja sitä tarvitaan myös valtioiden kesken Euroopan unionissa. Tämä solidaarisuuteen liittyvä työ on osa Euroopan unionin kudosta. Nämä arvot määrittelevät meidät. Kriisissä on kyse siitä, että se iskee kaikkiin mutta kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia, välineitä vastata sosioekonomisiin haasteisiin kriisin jäljiltä. Sanon sen siitä syystä, että 22 prosenttia Euroopan unionin väestöstä on köyhyyden partaalla tai sosiaalisen syrjäytymisen partaalla. 25 prosenttia, joka neljäs lapsista kärsi siitä. Ja tämä kriisi saattaa vaikuttaa ihmisiin kautta Euroopan, mutta Oikeastaan se vaikuttaa niihin, jotka ovat näkymättömiä usein yhteiskunnistamme. Sosiaalinen etäisyys ei ole helppoa mm, pienissä asunnoissa ja, ja tämä saattaa vain pahentaa köyhyyttä. Syrjintä tiedonsaannissa voi tapahtua myös ja sosiaalinen syrjintä on vielä suurempi vaara näiden ihmisten kohdalla. Totta kai tarvitaan uusia varoja ja solidaarisuutta Euroopan tasoltakin, niin että voidaan puuttua tähän purkaumaan. Äänestämme saimme hyväksyä Euroopan komission ehdotuksen puolesta, jotta voidaan tarjota kaikkien köyhimmille tukea. Tarvitaan joustoa välineeseen, lisää varaa, varoja yhteisrahoituksen osaltakin ja vähemmän virkavaltaisuutta. Kaikki nämä edellyttää nopeaa noi toimintaa ja viestiä sitten kansalaisille. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Roos, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Koronakriisillä on valtavasti uhreja ja se tuhoaa EUn talouden. ECDC on EU-virasto, jonka tavoitteena on vahvistaa Eurooppaa tarkempaa tartuntatautien tilanteessa. Tammikuussa ECDC totesi, että COVID-19 vaara on suuri ja että virus tulee todennäköisesti leviämään ja jos ei ryhdytä ennaltaehkäiseviin toimiin, riski viruksen leviämisestä on erittäin suuri. ECDC on päivittäin yhteydessä komissioon. Kuitenkin ennaltaehkäiseminen ja ennakoituminen, ennakoiminen epäonnistuivat aivan järkyttävällä tavalla. Esimerkiksi saapuvia matkailijoita ei seurattu ja nyt on sitten nähty, mihinkä tämä on johtanut. Ja kysynkin komission jäseneltä, äh, vast, miten, minkälaisen vastuun te otatte tästä epäonnistumisesta, jos ette kanna vastuuta, teidän on erottava. kiitoksia. Seuraavana edustaja Hansen, kaksi minuuttia monsieur le président. Chers collègues. Kiitos puhemies. Kollegat, COVID-19 on katastrofi inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti ennen näkemätön monen mielestä. Paitsi että se aiheuttaa kärsimystä koko maailmassa, niin totta kai FMI on ennakoinut sitten suuren taantu, laman suurinta kriisiä. Ja todellakin 13 ja 30 prosenttia voi laskea BKT ja YK järjestöt ovat puhuneet elintarvikepulasta kaikkialla maailmassa. Hallitukset ovat hyväksyneet rajoituksia kaupalle ja se saattaa myös arvoketjuja uhata kansainvälisesti. Jotka toimenpiteet olivat välttämättömiä lyhyellä aikavälillä, jotta voidaan taata se, että lääkkeet ja suojavälineet päätyvät niille, jotka sitä tarvitsevat eniten, eivätkä niille, jotka sitä haluavat eniten mutta niiden ylläpitäminen olisi absurdia ja se olisi pelkästään protektionistista viruksen verukkeella. Jos me haluamme saada jotenkin talous käyntiin globaalistikin, niin totta kai kauppa on osa tätä parannuskeinoa. Ja jos me panemme kaiken vain karanteeniin, niin siinä viedään kaikki mahdollisuudet kansalaisilta ja talouden moottoreilta silloin, kun sitä eniten tarvitaan kaupan säännöt ja varastot ja toimitusketjut ovat tässä nyt tärkeässä asemassa. Ja Euroopan unionin DNAhan kuuluu, että tarvitaan monenkeskisiä yhteistyön välineitä. Siksi täytyy myös WHO, myös WHOn sääntöjä muuttaa lääkkeiden valmistuksessa, jotta moni niitä saisi ja voisi valmistaa. Yhdessä vain voimme selviytyä tästä viruksesta. Kiitos herra puhemies. Kiitokset edustaja Hansen. Seuraavana edustaja Arena, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä pandemia on katastrofi viruksen uhreille, mutta se on ja tulee olemaan katastrofi myös kaikille Euroopan kansalaisille, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Von der Leyen totesi, että kiittää. Jo tähän mennessä Eurooppa on ponnistellut kovasti aloitteidensa ansiosta, mutta myös tuen ansiosta, mutta enemmänkin täytyisi tehdä. Ja minä lisäisin, että täytyy myös tehdä toisin. Tarvitaan kunnianhimoisempi talousarvio, tarvitaan myös Ähm, sitä, että velasta tehdään yhteistä, jotta voidaan vastata talouden shokkiin ja sosiaaliseen shokkiin. Tänään on kuultu sana solidaarisuus monta kertaa. Sen vastakohtana voidaan nähdä säästöpolitiikka. Kun ajatellaan julkisia palveluja, terveydenhoitoa ja myös uudelleen jakoa, kaikki tämä on on jäänyt äh, säästöpolitiikan jalkoihin viime vuosina. Euroopan solidaarisuutta on myös äh, oikeudenmukaisempi verotus niin, että äh, verokilpailu, joka on tyhjentänyt EU-kassat ja jäsenvaltioiden kassat, välttää, jää historiaan. Tämä pandemia on katastrofi kansalaisillemme. Se on sitä myös muissa maanosissa ja se tulee olemaan hyvin dramaattinen esimerkiksi Afrikassa meidän on mentävä hyvin pitkälle ja huolehdittava siitä, että veropakoilua ei pääse tapahtumaan. Sekin on meidän tehtävämme. Paljon kiitoksia teille. Seuraavana edustaja Metsola, kaksi minuuttia. Thank you. This virus... Kiitoksia. Tämä virus ei tunne rajoja, mutta se tuntee sankareita, lääkäreitä, hoitohenkilökunta, apteekkarit, tutkijat, tieteenalan edustajat, kuljettajat ja niin poispäin. Tämä osoittaa, että näinä vaikeinakin aikoina vastustuskykyä löytyy ja kuten Steinmeier totesi, tämä ei ole sota, vaan tämä on inhimillisyyden testi ja mikä on Euroopan henki. Pandemiaan ei pitäisi osoittaa, että Eurooppa olisi mukamas heikko, vaan vahva. Hitautta on ollut havaittavissa, mutta kuitenkin romanialaiset lääkärit ovat menneet Italiaan, Liettuasta on välineitä viety Espanjaan, maltalaiset ja espanjalaiset suunnittelijat ompelevat suojavarusteita. Eli varusteita on ollut tarjolla. Nyt meidän täytyy laajentaa tätä myöskin lääkeainealalla, kunhan lääke on tarjolla. Taloudelliset paketit tarkoittavat sitä, että miljoonia työpaikkoja säilytetään, mutta liian monet vielä jäävät ilman apua ja heitäkin on autettava joustavin ja jatkuvin toimenpitein. Mutta mitä tulee pandemiaan, niin se pitää sisällä myöskin Välimeren alueen humanitaarisen kriisin. Yhä useammat äh, veneet lähtevät Libyasta ja jäävät merelle ilman mahdollisuutta rantautua. Nyt tarvitaan johdonmukaista eurooppalaista toimintaa solidaarisuutta, todellista sellaista tarvitaan. Ihmisenkin on pelastettava. Me emme voi jättää Italian, Kreikan ja Maltan kaltaisia maita yksin. Nämä kriisit, niiden osalta Euroopan on osoitettava, mikä se on miehiään, ja me emme voi epäonnistua. Me voimme toimia vain ainoastaan yhdessä, ja kriisistä voidaan selviytyä vain ainoastaan yhdessä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Ronai, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Vuosi sitten totesin, että me tarvitsemme Euroopan Yhdysvallat, koska Eurooppa ja maailma joutuu vastaamaan globaaleihin haasteisiin ja niihin haasteisiin me voimme löytää vain yhdessä ratkaisun yhtenä rintamana. Ja nyt elämme tällaista tragediaa näinä päivinä ja näemme, että kriisi ei tunnusta rajoja. Meidän täytyy hoitaa tämä kriisi yhdessä. Ja me tiedämme kyllä, missä tarvitaan yhteistyön vahvistamista, jotta voidaan auttaa Euroopan kansalaisia. Selvästi on myös nähtävissä, että jäsenvaltiot voivat osoittaa solidaarisuutta ja Euroopan unioni puolestaan voi saada käyttöön varoja, jotta voidaan lieventää vahinkoa terveydenhuollossa ja taloudessa. Valitettavasti yhtä lailla on nähtävissä, että jotkut jäsenvaltiot käyttävät valtaansa väärin ja käyttävät hyväkseen hätätilannetta. Viktor Orban muun muassa, kuten tiedätte mitä hän teki Unkarissa, on saanut nyt täyden vallan tehdä mitä päätöksiä tahansa, jopa sellaisia päätöksiä, jotka mitenkään liity tähän viruksen aiheuttamaan kriisitilanteeseen. Hän kieltää kokonaan kansainväliset ratkaisut kriisin ratkaisemiseksi ja ja kun moni työntekijä ei nyt ilman työpaikkaa jää ilman apua häneltä. Kansalaiset tarvitsevat suojaa myös luonnonkatastrofeja varten, mutta myös muita vahinkoja varten meidän täytyy suojella kansalaisiamme. Vielen Dank, Herr Kollege Ronay. Es folgt 15 Minuten Frau Kollegin Vielen Dank. Kiitoksia. Kun ajatellaan tätä tilannetta, ihmiset äh, menettävät henkensä, lapset menettävät äh, vanhempansa, äh, menetämme rakkaitamme. Voimme kuitenkin oppia hyvin paljon toimistamme. Nyt puhutaan eurooppalaisista yrityksistä, taloutemme selkärankana, mutta yrityksemme ovat jääneet täysin yksin tässä kriisissä. Ja kun puhutaan ilmastosta, usein sitä verrataan keuhkoihin ja siihen, minkälainen tulevaisuus jää lapsillemme. Kyllä. Keuhkojen lisäksi tarvitaan vahva sydän, eli yritykset, jotka toimivat ja mm, näin ollen ihmiset, jotka saavat leipää pöytään. Yrityksemme ovat sydämemme ja meidän täytyisi poliitikkoina huolehtia myös siitä, että tutkimusta ajetaan ja että esimerkiksi suojavarusteita on saatavilla. Me pyrimme edelleen ilmastoneutraaliin talousarvioon vuoteen 2050 mennessä. Sisämarkkinat ovat kaiken kaiken ytimessä ja nyt meidän on huolehdittava sisämarkkinoiden kautta sydämemme terveydestä, nimittäin siitä, että sydämemme sykkii, talouselämämme sykkii ja vain tätä kautta myös ne ympäristöratkaisut ja ilmastovastaukset, joita tarvitaan, saadaan ja että näitä innovaatioita saadaan kaikkialle maailmaan. Meidän on todella opittava kriisistä ja minä toivon, että covid-kriisissä suojelemme sisämarkkinoita, joka on todella kaiken ytimessä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Picerno, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Mikään ei ole tämän jälkeen kuin ennen. Sen tietää jokainen täällä meistäkin. Mikään ei ole kuten aiemmin, ja se koskee kaikkia. Joka maailman kolkassa ja täällä nyt on syytä kysyä itseltämme, koskiko se Eurooppaakin tätä suurta unelmaa, joka selviytyi toisesta maailmansodasta, jääkö se ennalleen? Nyt puhumme solidaarisuudesta täällä. Ja solidaarisuutta nimenomaan tässä uudessa Euroopassa. Ei ole epäilystäkään siitä, että se on tämä uutuus. Mutta täytyy olla tarkkana, ettei puhuta pelkästään vahvimpien solidaarisuudesta heikompia kohtaan. Ei siitä ole kyse jatkossa kukaan ei ole riittävän vahva selvityksen yksin. Ja on puhe solidaarisuudesta, jonka pitäisi koskea kaikkia toimielimiämme, jäsenvaltioitamme, jotta selvitään kriisistä, koska se saattaa myllertää koko taloutemme, vapautemme ja oikeutemme. Siitä on nyt kyse ja siksi on välttämätöntä olla urhea, käyttää joka ikistä mahdollista että uutta, ennennäkemätöntä, koska hätätilanteessa tarvitaan uusia ehdotuksia, sitä me tarvitsemme. Ja jos ei meillä ole urheutta tähän, edes tähän, sanoisin puhemies, niin todellakaan mikään ei ole kuten ennen, ja sitä ei voida sallia. Vielen Dank, Frau Paljon kiitoksia teille, edustaja Pizzierno. Seuraavana edustaja Schwab, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, paljon on jo sanottu, joten ehkäpä voisin aloittaa siitä, mitä kollega Pizzierno juuri äsken vielä totesi. Mikään ei ole kuten ennen. Tämä pitänee paikkansa kriisin jälkeen, herra puhemies, ja siksipä jäsenvaltioissa ja täällä käytävien keskustelujen suunta pitäisi muuttua. Eli meidän täytyisi katsoa ei vanhoja ongelmia, vaan ratkaisumalleja. Siksipä onkin tärkeää, että päätöslauselmassa keskitytään kahteen tärkeään asiaan. Ensinnäkin solidaarisuuteen jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta siihen, miten yhdessä selviydymme tästä kriisistä. Saanen ottaa pari esimerkkiä. Ensimmäinen liittyy siihen, että komission puheenjohtaja von der Leyen totesi alkuun, että on erittäin tärkeää, että sisämarkkinat saadaan taas kuntoon. Mutta se ei onnistu sillä, että komissio vain joka käänteessä ilmoittaa, että jäsenvaltiot hoitakot kaiken, koska ne ovat saaneet tukipuolella enemmän joustavuutta ja aina kun ongelmia ilmenee, niin sitten ne ongelmat siirretään jäsenvaltioiden tasolle. Ja varsinkin kun puhutaan näistä könttä matkoista, niin se osoittaa, että jokainen jäsenvaltio ottaa tämän erityisratkaisun käyttöön, kun joustavuuteen voi vedota. Ja tästäpä syystä Euroopan komissionkin pitäisi, jos se haluaa vedota sisämarkkinoihin, niin pidettävä kiinni omista velvoitteistaan. Ja tämä näkyy myöskin lääkedirektiivin puolella. Ja vain ja yhdessä voimme saada tuloksia aikaiseksi ja meidän täytyy myöskin saada tietoomme ne tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin tartuntatapauksiin. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Schwab. Seuraavan edustaja Jonseva, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puhemies. Kiitämme komissiota aloitteesta tarjota pandemiaan koordinoitu vastaus, mutta kriisi vaatii huomattavasti enemmän ja pidemmälle meneviä päätöksiä. Tarvitaan eurooppalaista johtajuutta ja konkreettisia ehdotuksia komissiolta yhteiskuntiemme jälleen rakentamiseksi. Kysyisin Schengenistä, oikeusvaltiosta ja ilmaisuvapaudesta. Rajoilla olemme jälleen nähneet, että että rajojen äh, suojelusta on tullut tärkeämpää kuin Euroopan kansalaisten ja heidän oikeuksiensa suojelusta. Se, että rajoja suljettiin ilman koordinoitua strategiaa, ei ratkaise mitään ongelmia. Oikeusvaltioperiaate. Kriisin ei tule viedä meiltä perusoikeuksiamme ei tule valita terveydenhoidon ja ihmisoikeuksien välillä. Ja kysyisin paitsi komissiolta myös neuvostolta. Neuvostossa ei tule vaieta oikeusvaltiosta. Ongelmista on puhuttava ja ne on korjattava Myöskään jäsenvaltiot eivät saa vaientaa ilmaisuvapautta. Joissain jäsenvaltioissa ihmiset ovat joutuneet oikeuden eteen, koska he ovat ilmaisseet julkisuudessa mielipiteensä esimerkiksi Bulgariassa, mutta muuallakin. Kollegat, nyt on toimittava jäsenvaltioina meidän on päästävä tästä kriisistä yhdessä, jotta voimme pelastaa Euroopan. Kiitos. Paljon kiitoksia teille, edustaja Jonseva. Seuraavana edustaja Spiraki, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Kiitos, puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja Sefkovic, hyvät naiset ja herrat. Tässä on kaksi asiaa, jotka ovat erityisen tärkeitä tässä kriisissä. Ensinnäkin Miten kriisi on tähän puuttunut? Rova von der Leyen mainitsi myös Marshall-suunnitelman. Sitä pitäisi ruveta nyt täytäntöönpanemaan. Mitä komissio odottelee ryhtyäkseen toimiin ja vaatiakseen jäsenvaltioita uusia toimia? Jälleenrakennus, velkakirja, jota on esitetty, tarvitsee riittävästi varoja, jotta sen myötä saadaan lisää käteisvaraa yhteiskunnillemme. Vain jos me vahvistamme unionin läsnäoloa, voimme olla kansalaisten rinnalla näinä vaikeina aikoina. Ja näinä vaikeina aikoina minun maani Kreikka kuuluu niihin maihin, joka on osoittanut, että kun on vahvaa johtajuutta, kuten on osoittanut minun pääministeri, niin päästään myös hyvin tuloksiin. Me tarvitsemme eurooppalaista tukea, joka ei saa palata pumerangina tai että tulee uudelleen troikka vaatimaan toimia. Me tarvitsemme kriisin jälkeen kokonaan uutta mallia, joka perustuu vihreän kehityksen suunnitelmaan ja sen tarjoamaan etenemissuunnitelmaan, että saadaan lisää investointeja digitaalisen ja vihreän talouteen ja digitaalista muutosta. Me aiomme, olemme nyt kriisin keskellä näinä päivinä ja jotain on opittava myös näistä ongelmista. Kiitokset edustaja Spiraki. Seuraavana edustaja Lopes, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Meillä on nyt aivan ennen näkemätön terveydenhoidon kriisi, jonka taloudelliset ja yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset tulevat olemaan aivan valtavia. Nyt me joudumme kyllä katsomaan peiliin, emmekä ole oikein pitäneet siitä mitä olemme peilissä nähneet. Äh, on käyty häpeällistä keskustelua. Euroryhmä on ottanut ensiaskeleitaan. Nyt Euroopan parlamentti tarjoaa neuvostolle, joka kokoontuu ensi viikolla, hyvin kattavaa yksimielistä pakettia. Euroopassa pelissä on nyt tulevaisuus ja todennäköisesti äh, olemassaolo ylipäätään ja näin me tarvitsemme todellisen talouden elvytyssuunnitelman, sellaisen elvytyssuunnitelman, johon liittyy yhteinen velka, koska me haluamme yhteistä tulevaisuutta. Näinhän tulevaisuudesta huolehditaan. Halutaan inklusiivista vihreää yhteistyötä kestävällä pohjalla. Ja itsehän me olemme tässä kaikkein suurin vihollinen niin kuin aina. Kansallinen